Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was... Hyvää iltapäivää ja pahoittelut, että olen hiukan myöhässä. Juna oli vähän myöhässä, kun tulin yhdistyneessä kuningaskunnasta. Toivottavasti tämä ei ollut ensi äsken siinä, että meillä on heikommat yhteydet tänne EU-hun. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kyllä puheenjohtajan ilmoitukset. Muistutan siitä, että kokousta voi seurata netistä, että meillä on uusi newsletter, uutislehtinen, ja voitte käyttää e sovellusta Ja voisimmeko vielä hyväksyä pöytäkirjan, jos vastalauseita ei ole kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavana sitten varsinainen sisältökohta, ensimmäinen niistä. On kompromissitarkistusten käsittely mietinnöstä, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä tullirikkomuksia ja seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä. Kaija Kallas on esittelijä. Annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, so, uh... Meillä on siis nyt kymmenen kompromissiehdotusta, joissa heistellään sitä, että tulleisuudessa pitää ymmärtää se, että yritykset eivät lähtökohtaisesti pyri rikkomaan sääntöjä ja että rikkomusten, rikkomukset pitää ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon. Tar- jäsenvaltioissa tarvitaan joustavuutta, oikea perusteisuutta – ja pitäisi myös langettaa sellaiset sanktiot, jotka ovat tapauskohtaisia. Tässä on nyt menty hyvin pitkälle alkuperäisestä ehdotuksesta, jotta on päästy kompromisseihin muiden ryhmien kanssa. Rahoituskynnys, jota olen ehdottanut, liittyy rikosoikeudellisiin ja muihin kuin rikosoikeudellisiin sanktioihin. Tämä vaihtelee hyvin paljon maasta toiseen parlamentin tutkimuksen mukaan. Ja on myös maita, joilla ei ole sopimusta siitä, mikä on sanktiotaso. Ehdotan kiinteä summaa. Mikäli kyseessä on pieni rikkomus, 150, ja sitten hyvin niin tähän voitaisiin lyödä lukkoon hyvin pieni summa tai ei lainkaan summa. Ja sitten jos kyseessä on vakava rikkomus, niille olen ehdottanut korkeampaa kynnystä, niistä on hyvä pitää kiinni, koska jos vakavaa rikosta ei, sille ei aseteta ylä, tai jonkinlaista kynnystä ei ole järkeä erotella sitten vähäisiä ja vakavampia rikkomuksia. Sitten tullien välttely 50-100 prosenttia. 50 prosenttia on riittävä arvo antaa joustavuutta jäsenvaltiolle. Jos joustavuutta annetaan liikaa, me voimme luoda eriarvoiset mahdollisuudet sisämarkkinoiden yrityksille. Toivottavasti tämä kysymys vielä saadaan ajettua läpi ja saamme tämän äänestettyä niin, että kaikki tehty työ ei menisi hukkaan. Um, is it Antonio or Roberta? Antonio vai Roberta? Roberta Metsola. Ai, anteeksi, anteeksi. Menin tässä hyppäsin vähän liian pitkälle. Roberta Metsola. So let me thank. Kiitoksia minä haluaisin ensin kiittää Kaija tästä loistavasta työstä, jota hän on tehnyt ehdotuksen suhteen. Siellä on hyvin paljon varjoesittelijöiden näkemyksiä otettu huomioon. Ja ei ole mikään salaisuus, että minun ryhmäni suhtautui hyvin varauksella alkuperäiseen komission ehdotukseen. Me arvostamme kovasti näitä ponnistuksia, joita on tehty sen eteen, että voisimme muuttaa tekstiä niin, että mahdollisimman monet puolueet voisivat sen hyväksyä esittelijä tietää, että meillä on vielä huolia ja ne liittyvät tähän toissijaisuusperiaatteeseen. Me haluaisimme toimia sillä tavalla, että jäsenvaltioilla ja heidän, niiden viranomaisilla olisi tarvittavaa joustavuutta. Ja sitten kuitenkin haluaisimme huolehtia siitä, että kaikki toimisivat mahdollisimman yhdenmukaisesti näiden sanktioiden suhteen. Meidän pitäisi vähimmäisrangaistus poistaa näistä pienistä rikkomuksista. Ja sitten kun on, on tällaisia maksamattomia tulleja, se olisi hyvin suuri muutos pk-yritysten kannalta ja myöskin e, yksittäisten ihmisten kannalta, jotka ovat tällaiseen pieneen rikkomukseen syyllistyneet. Meidän mielestämme kansalliset viranomaiset ovat paras taho päättämään näistä asioista tapauskohtaisesti. Meidän täytyy saada niin paljon joustoa, että viranomaiset voivat tehdä työnsä hyvin kussakin maassa. Tässä lainsäädäntö prosessin vaiheessa me emme rupea kertomaan siitä, minkälaiseksi haluaisimme tämän muotoutuvan. Me ymmärrämme, että tämä viimeinen kompromissiteksti on sellainen, missä ryhmän näkemykset näkyvät. Tässä pitäisi vähän hieno säätöä tehdä ehdotukseen, jotta se voitaisiin tämä ehdotus panna eteenpäin ja että jäsenvaltiot voisivat toimia sen perusteella. Me odotamme siis lopullista kompromissitekstiä, jotta me voimme muodollisen päätöksen tehdä sitten äänestämisestä tässä valiokunnassa. Me olemme jatkuvassa yhteydessä esittelijään ja edelleen jälleen kerran me haluaisimme kiittää e- esittelijää siitä työstä ja siitä, että hän on halunnut pyrkiä konsensukseen enemmistön kanssa. Kiitos. Who's speaking for the socialists? Ja kuka puhuukaan sosialistin nimissä? Ilmeisesti Röstelä ei ole täällä, joten Dan Dalton on seuraava puhuja. Kiitos, Viki. Meidän kannaltamme me emme ole hyväksyneet tämän ehdotuksen perustaa, komission ehdotuksen perustaa. Tällaista forumsoppailua emme ole nähneet, joten me olemme kovin huolissamme toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta tässä. Tämä sanottu, niin jotkut EPPn ehdotukset, jotka liittyvät seuraamusten minimitasoon, antavat vähän enemmän joustoa jäsenvaltioille siinä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Me analysoimme tuota ehdotusta nyt, jotta tutkimme, voisimmeko sitä tukea, mutta huoleena on se, että me hyväksymme edelleen sen lähtökohdan, että Euroopan unioni voi päättää ylipäätään tästä kynnyksestä. Se voi olla nyt ehkä nolla, mutta tulevaisuudessa ehkä ei. Joten meillä on huolenaiheita tähän liittyen. Lisäksi meidän pitää olla tässä mielestäni tarkkana digitaalisessa maailmassa. Digitaalisuudesta puhutaan jatkuvasti ja digimaailmassa ihmisemme ostavat netistä tavaraa EUn ulkopuolelta ja kun EU-puolelta jotain ostaa Yhdysvalloista ulkopuolelta ja Yhdysvalloista ehkä 200 euroa sitten tuli viranomaiset koputtelevat ovelle, että tässä on nyt sakko maksettavana. Tässä kun on ehdotettu, että menimme seuraamus olisi 7500, kun tilaa vaikka sortsit Yhdysvalloista, niin tässä pitää olla tarkkana. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Brexit toteutuu. Pitää olla tarkkana, mitä tuo yhdistyneestä kuningaskunnasta tänne. Tämä tasapaino pitäisi saada nyt oikeaksi. En ole nähnyt nyt mitään perusteita sille, että tällainen ehdotus ylipäätään on tarpeen. Mutta tämän sanottua, niin katsomme tuota EPPn ehdotusta minimiseuraamuksista. Katsomme, voisimmeko sitä tukea, mutta kuten sanoin, minua huolestuttaa edelleen tämän ehdotuksen perusta ylipäätään. Kiitos. No, me kaikki tähän odotamme innolla, että pääsemme näkemään nuo parin sadan dollarin sortsit. Onko koeryhmästä ketään? Ei. Entä vihreistä? Haluaako joku puhua? Andreas Schwab. Andreas Schwab. No. No, from the Greens, no. Thank you so much, Um, ich... Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin tähän kaksi asiaa. Mielestäni on todettava, että komissio VTOn tuomioistuimen päätöksen jälkeen ei voinut tehdä muuta kuin tehdä ehdotuksen. Nyt ei taida olla englanninkielistä tulkkausta. Jotain hyvin outia nyt, outoa nyt. Kakkoskanavalla tuo ei ainakaan ollut nyt englantia. Oliko Puolaa? Anteeksi, Andreas. We're not gonna sanction you. Ei mitään seuraamusta nyt tuosta, Andreas. Voimme yrittää uudestaan. Vai tuleeko siellä? En, edelleen Puolaa tulee korviin eikä Englantia. That's, yes, that's... No nyt, nyt tämä toimii. Yritetään uudestaan. Andreas. EPPn nimissä toki, eikä vihreiden. Ja Vielä kerran kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että komissio VTOn tuomion tuomioistuimen jälkeen ei voinut tehdä muuta kuin tehdä ehdotuksen tulli muutokseksi ja seuraamusten mukauttamiseksi. Ja oli myös selvää, että jäsenvaltiot eivät olisi kovin innoissaan tästä ehdotuksesta. Ja kolmanneksi on aika yllättävää, minkälainen ehdotus komissiolta loppujen lopuksi tuli. Mielestäni esittelijä on todella ponnistellut löytääkseen kompromissin, sellaisen kompromissin, joka liittyy sisältöön eikä ole niinkään vapaaehtoinen. Komission jäsen oli täällä valiokunnassa. Hän puhui tulli oikeusstrategiasta EUlle ainakin omasta puolestani ja ryhmänkin puolesta osittain voin sanoa, että emme oikein tiedä, mistä tällainen strategia koostuu ja voisimme ehkä kutsua komission jäsenen tänne uudelleen keskustelemaan tästä. Tulli oikeus on asia, josta jäsenvaltiot ovat loppupeleissä vastuussa. Ja tässä on saatava jäsenvaltioiden hyväksyntä. Ongelma on edelleen olemassa, mutta mutta kompromisseja ollaan nyt rukkaamassa, jotta pääsemme ja saamme otettua tärkeän askel eteenpäin tässä asiassa. Minusta tuntuu, että kuulin EPPn koordinatorilta tästä pyynnön, että tuliasioista vastaava komission jäsen kutsuttaisiin valiokuntaan keskustelemaan tullikysymyksistä, kun otetaan huomioon, miten paljon unionin tullikoodeksin kanssa – kuitenkin on ollut asiaa, niin tuossa olisi kyllä järkeä. Selvitetään tuota koordinaattoreiden kesken vielä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Tai haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. me olemme katsoneet kiinnostuneena ja tyytyväisinä sitä eh, tapaa, jota, jolla kantoja on tästä vaikeasta asiasta on muotoiltu. Tämä on hyvin vaikea asia ja on, eh, kuulin, että tässä nyt puhutaan eh, koordinaattoreiden kanssa. Ehkä komissaari tulee paikalle myös kertomaan asioista. Thank you. And also the... Kiitos. Ja myös, että kysymykset, joita jatkuvasti saamme sidosryhmiltä kysymyksiltä, jotka liittyvät tullikoodistoon tällä hetkellä. Että ei pysty vuokraamaan EUn ulkopuolelta autoa ja ajaa sillä EUn alueella, jos on EUn kansalainen esimerkiksi. Mikä on siis todella ällistyttävää meille, jotka olemme luulleet, että näin voisi tehdä ja ollut vuosikausia. Tämä on todella yksityiskohta, jota komissio ei ole kunnolla hoitanut. Tämä asia pitäisi saada kuntoon. Edustaja Kallas. Uh, nothing much. No minulla ei ole paljon lisättävää. Kun tiedän, mitkä ovat ihmisten kannat. Ja työstämme noita, noita kahta kompromissia vielä ja palaamme sitten lopullisen ehdotuksen kerran. Kiitos. Siirryttäisinkö seuraavaan kohtaan? Kompromissitarkistusten käsittely ja tarkistusten käsittely aiheena vuoden 2017 talousarvion trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Äänestys on huomenna 19 tarkistusta jätetty ja neljä kompromissia sovittu. Edustaja Jaakonsaari, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Heti alkuun lämpimät kiitokset varjoesittelijöille erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tähän, kuten puheenjohtaja Ford sanoi, lausuntokierroksella tuli tähän yhteensä 19 tarkistusta, josta olemme tehneet viisi kompromissia. Ja mielestäni tämä lopputulos on kattava ja tasapainoinen. Lausunnoissa korostetaan, että Euroopan unionin talousarvion vuodelle 2017 tulee tukea digiyhteiskuntaan mm-hmm. sekä kiertotalouteen siirtymistä ja tietenkin varmistaa se, että kuluttajan suoja päivitetään yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Siis tässä koko ajan tapahtuu valtavasti muutoksia ja kuluttajan suojan täytyy seurata näitä suuria muutoksia. Ja sitten, josta olen myös tyytyväinen, vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että lausunnossa korostetaan pk-yrityksiä ja pk-yritysten mahdollisuutta saada riittävä rahoitus tässä muutoksessa. Tästä lausunnosta äänestetään huomenna ja vielä kerran varjoesittelijöille paljon kiitoksia yhteistyöstä. Thank you. And now, Antonio. Kiitos. Antonio. Sobre el informe, gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja, tästä Jaakonsaaren mietinnöstä. Ensinnäkin haluan todella kiittää siitä, miten ja Saari ja hänen työntekijänsä ovat olleet erittäin proaktiivisia, pyrkineet kompromissiin. Toivottavasti huomenna saamme aikaan hyvän tuloksen äänestyksessä. Tässä lähetämme siis viestimme budjettivaliokunnalle liittyen sisämarkkinoihin ja kuluttajapolitiikkaan ja toivoisimme, että näitä asioita otetaan huomioon vuoden 2017 talousarviossa. Tämä teksti on erittäin hyvä perustatyölle ja 19 tarkistusta ovat tuoneet hieman lisää väriä tekstiin. EPPlle on tärkeää pitää kiinni kakkoskohdan hengestä ja poistettaisiin viittaukset esimerkiksi maahanmuuttoon ja kansainvälisiin mahdollisiin sopimuksiin, joita on tulossa. Kompromissi yksi poistaa viittaukset tällaisiin. Toinen asia, jota haluan korostaa, on kuluttajaverkosto ja sisämarkkinafoorumi 7 ja kohdat lausunnossa. Me emme koskaan saa unohtaa sitä toimivaltaamme kuuluu kuluttajan suoja. Ja sitten siirtyminen kiertotalouteen kakkoskohdassa on EPPn vuonna 2015 hyväksymän linjan mukainen kiertotalous 2.0. Varmasti parlamentti voi laajemminkin tukea tällaista politiikkaa. Kiitän esittelijä ja myös muita, jotka ovat kantaneet kortensa tähän kekoon. John Dalton. Kiitos, John Dalton. Kiitos, Vicky, tästä aiheesta, vaikka me tarkistuksia emme esittäneet. Toivomme, että valmistelija pitäytyisi katoissa, kuten ehdotimme, mutta valitettavasti tämä ei ole siellä nyt mukana, joten emme pysty tukeamme antamaan. Tämä on vähän ongelma tässä prosessissa näiden budjettimietintöjen lausuntojen kanssa. Me emme välttämättä vastusta sitä, että saataisiin tärkeille sisämarkkina-asioille riittävästi rahaa silloin, kun rahaa käytetään kunnolla erityisesti, mutta ongelmana nyt on se, että joka valiokunnasta tulee vain tällainen toivomuslista kaiken maailman lisärahalle. Ja tämä vain muistuttaa meitä vanhasta EUn ongelmasta, että käytetään enemmän ja enemmän rahaa eikä keskitytä siihen, miten saataisiin parasta vastinetta rahoille. Tämä on tämän prosessin ongelma. Meistä, jos tätä ei nyt tunnusteta, niin vaikka haluaisimme lisävaroja sisämarkkinoille, niin varojen on tultava siitä, että tehdään leikkauksia muilta aloilta, joita pidämme ehkä vähemmän tärkeänä. Ilman tätä muutosta emme voi antaa tukea, koska tämä on tämä vanha järjestelmä, missä vankinnutaan lisää rahaa, joka tulee lopulta veronmaksajilta. Ja se ei ole mielestäni reilua. Joten valitettavasti, vaikka lausunto ei niin huono olekaan, niin siinä on tämä kohta mukana ja siksi emme voi sitä tukea. Kiitos. Dieter ole täällä. Allesta. Onko täällä puheenvuoropyyntöjä Guesta, Vihreiltä tai jotain muita Kyllä palaamme sitten Lisa Jaakkosaaren puheenvuoron. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Oli kaksi syytä, minkä takia ECRn ehdotusta ei voitu ottaa tähän keskusteluun. Ensinnäkin, että teillä ei ollut mitään äh, muutosehdotusta, amendmenttia, sen, jäl- sen takia on vaikea, vaikea ottaa asioita keskusteluun ja toisaalta se, että tuo vaatisi aika syvällisen keskustelun tuo, että mikä on tämä siilin katto. Mielestäni budjetin täytyy olla mahdollisimman joustava. Se ei tarkoita sitä, että lisätään rahaa, niin kuin te esititte, mutta yrittää saada tämmöistä joustavuutta ja, ja sen takia se oli vaikea hyväksyä, mutta pääsääntö oli se, että te ette esittäneet mitään muutosehdotusta. Kiitos. Thank you. So we are... Kiitos. Äänestys on huomisaamuna. Selvä. Nyt siirrytään eteenpäin. Olemme edellä aikataulusta. Edustaja Sullu on paikalla. Ennen kuin aloitamme, Marko, antaisin viiden minuutin mahdollisuuden vielä varjoesittelijöille tulla paikalle. Niklas ja Eeva. Ai, olet Eeva ja Emma. No selvä, sitten kaikki ovatkin täällä. Marko Sulloa on valmistelija aiheena verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. Selvitän tätä nyt ihmisille siellä kotopuolessa, että saa siis digisisällön kulkemaan mukana, kun EU-ssa matkustaa. Marko, nyt on tarkoitus käsitellä lausuntoluonnos. Voisitko nyt käyttää puheenvuoron? Kiitos. Grazie, presidente. Regolamento... Kiitos, puheenjohtaja. Komissio ehdottaa ehdotusta, jolla voidaan taata verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. Tämä on varsin selkeä ehdotus ja näiden viime viikkojen Keskusteluiden jälkeen olen keskittynyt vain niihin asioihin, joita mielestäni piti vielä selventää. Ensinnäkin se, että kyseessä on maksullinen palvelu. On edellytys sille, että voidaan puhua siirrettävyydestä, eli on tarkistettava palvelun käyttäjän kotipaikka, jotta voidaan välttyä väärinkäytöksiltä mielestäni tästä pitäisi jättää soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset palveluntarjoajat, jotka eivät pyydä maksua palveluistaan. Tätä kautta voidaan toimia oikealla tavalla, kun katsotaan kotipaikkaa. Ja jos katsotaan vielä esteitä, jotka estävät äh, kansalaisia käyttämästä jo hankkimiaan palveluita, on katsottava erityisesti tekijänoikeuksia ja rahoituksellista kestävyyttä, joka audiovisuaalialalla Euroopassa on. Tällä hetkellä sitä tarjoaa kulttuurin monimuotoisuutta ja sitä pitää ehdottomasti suojella kansalaisten etujen mukaisesti. Tällaisesta siirrettävyydestä ei pitäisi tulla mitään paneurooppalaista lupaa komission pitäisi kolme vuotta säännöksen voimaanastumisen jälkeen katsoa, että kuluttajille tai muille toimijoille ei synny tästä esimerkiksi liiallisia kustannuksia tai haittoja. Mielestäni tavanomaisen kotipaikan käsite pitäisi tässä täsmentää, jotta voidaan välttyä sääntelyn väärinkäytöksiltä. Asetuksessa pitäisi olla kyllin hyvät kriteerit, joilla tavanomainen kotipaikka voidaan todella selkeästi määritellä ja jota kautta siirrettävyys voi toimia. Ja jotta tämä kaikki voi toimia, komissiolle pitäisi antaa mahdollisuus jatkaa delegoidun säädöksin tätä mahdollista luettelua näistä kriteereistä sen jälkeen, kun se on kuullut sekä kuluttajajärjestöjä että teollisuuden alaa. Kotipaikka pitäisi määrittää hyvin selkeästi niin, että se ei voi olla samaan aikaan monessa jäsenvaltiossa. Tämä tapahtuisi silloin, kun jonkin palvelun hankkii, mutta myös sen jälkeen kuitenkin niin, että ei liikaa puututa yksityisyyteen, joka henkilöllä on. siirrettävyyttä ei pitäisi myöskään rajata tiettyyn päivämäärään tai oman maan ulkopuolella oleilua. Ei tulisi rajoittaa. Tässä pitäisi ottaa huomioon lomamatkat ja esimerkiksi opiskelijat. Jos katsotaan palveluita, joita saa ilman maksua, niin näille palveluille pitäisi antaa mahdollisuus päästä mukaan asetuksen, nyt nämä palveluntarjoajat näin toivovat. Silloin niihin kuitenkin sovellettaisiin samoja sääntöjä kuin maksullisissa palveluissa. Rajatylyttävä siirrettävyys vaatii sitä, että vanhoja sopimuksia muutetaan. Tarvitaan myös kotipaikan tarkistamisjärjestelmiä ja siksi mielestäni voimaan astuminen pitäisi tapahtua vasta, vasta 12 kuukauden päästä, ei kuuden kuukauden päästä. Tässä olivat nämä muutokset ja muutosehdotukset, joita olen tähän mietintöön tehnyt ja kuulen tässä mielelläni varjoistelijoita, koska tämä on aika osallistava teksti. Ja näin voimme tehdä valiokunnalle hyvin vakaan ehdotuksen. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. EPPn varjoesittää on Eva Paunova, mutta Roberta Metsola puhelimissään. Eva Paunova. Kiitos. Minä olen Eva Faun Novan sijaisena. Täällä hän oli tässä varjoesittelijänä. Eva haluaisi kiittää esittelijää hyvin laaditusta lausunnosta. Se on aivan oikean suuntainen. Ja tämä antaa meille tällaisen täsmävälineen, jolla me saamme järjestettyä tämän siirrettävyyden rajojen yli. Ja kuitenkaan mitenkään No kuitenkin tässä on puhuttu tällaisesta pakollisesta maksusta. Sen ei pitäisi olla tämän lakitekstin tarkoitus. Ja toinen kysymys, mikä täällä on, niin se, että, että että aina tätä IP-valvonnan vähäisyyttä torjutaan, niin se ei voi olla mikään pitkän tähtäimen ratkaisu. Ja täällä pitäisi olla myöskin tällainen opt-in-mahdollisuus. Täytyy kuitenkin huolehtia eh, verkossa olevasta eh, sisällöstä ja jos nyt näitä optioita käytetään ja jos kuitenkaan ei onnistuta tarkistamaan eh, tilannetta, niin silloin täytyisi toimia samalla tavalla kuin maksullisten toimittajien kanssa. Tarkistus 14. Siinä pitää vielä selvittää se, että opt-in on joko tai vaihtoehto. Meidän täytyy huolehtia siitä, että palvelun tarjoaja ei voi valita muita sovelluksia. Tärkein asia on juuri tämä verifiointi. Sen täytyy olla hyvin helppoa sekä kuluttajalle että palvelun tarjoajalle. Me tarvitsemme helposti ymmärrettävän ja toimivan järjestelmän, ja täytyy muistaa, että nykyinen IP-osoitteiden eh, haku, eh, sitä käytetään jo monella taholla, eli, eli sillä tavalla voidaan verifioida tämä asuinpaikka. Me haluaisimme löytää eh, kompromissin puolen vuoden tai vuoden sisällä. Ja me haluaisimme kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet ja toivomme, toivomme että he jatkavat työtään samassa hengessä. Nikola Tanti. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegan Zullolle tästä lausunnosta, jonka hän esitteli. Tämä tarjoaa nyt suuret mahdollisuudet siirrettävyydessä ja me tuemme hyvin pitkälti komission aloitetta. Tätä kautta kansalaiset voivat käyttää entistä paremmin omassa maassa ostettua digitaalista sisältöä myös ulkomailla. Tulevina viikkoina pyrimme parantamaan tekstiä entisestään, asetustekstiä, ja neuvosto on tehnyt töitä sen tiimoilta jo viime kuukausina, jotta kuluttajat voivat todella hyödyntää täysimääräisesti siirrettävyyttä kuitenkin niin, että väärinkäytöksiä voidaan ehkäistä ja samalla suojella kuluttajan yksityisyyttä. Tässä täytyy nyt löytää tasapaino esteiden poistamisen väliltä ja toisaalta sen välillä, että pystytään välttymään väärinkäytöksiltä, joita tietyt henkilöt saattaisivat pyrkiä tekemään. Mielestäni tärkein asia, jota meidän tulisi nyt työstää tulevina viikkoina, joissa neuvostokin on tehnyt hyvää työtä, on tämä tavanomaisen kotipaikan selkeä määritteleminen. Sen ympärillä pyörii oikeastaan koko asetusehdotus. Ja näin voidaan toteuttaa myös fiktio juuris ja pitää kiinni tekijänoikeuksista eri maissa. Näiden arviointikriteerien osalta neuvosto on uskoakseni tehnyt hyvää työtä. Yhtäältä pitää olla kriteereitä, jotka ovat helposti identifioitavissa ja samalla kuitenkin niiden pitää olla sellaisia, että kotipaikka toimii tässä oikealla tavalla – Neuvoston työ on tässä nyt merkittävä lähtökohta työlle ja me pyrimme nyt parantamaan tekstiä mahdollisuuksien rajoissa. Kun on määritelty selkeästi tavallinen kotipaikka, voidaan katsoa sitten muita huolenaiheita, esimerkiksi rajallinen määräaika. Tätä vastustamme Eli vastustamme sitä, että rajoitettaisiin henkilön mahdollisuutta käyttää sisältöä vain tietyn ajan ulkomailla. Jos lähdetään jäljittämään sitä, missä ihmiset ovat, tämä on suuri uhka myös yksityisyydelle. Mutta ensin pitää siis katsoa tavanomaista kotipaikkaa. Ja sitten toinen asia, jota pitäisi mielestäni syventää, on, ovat delegoidut säädökset, joita komissio mahdollisesti voisi vastaisuudessa käyttää mukauttaakseen niitä kriteereitä, joiden kautta tavanomainen kotipaikka määritellään. Voisi syntyä kenties uusia muotoja. Meillä pitää olla hyvin selkeä luettelo kriteereistä asetuksen sisällä. Eli tulevina viikkoina nämä ovat niitä asioita, joita meidän on katsottava. Minulla ei vielä ole mitään valmista vastausta tähän kaikkeen, vaikka parlamentin lähtökohta ja lähtö vaikuttaisikin paremmalta, eli se, että kriteerit määriteltäisiin alusta pitäen. Vielä toinen asia, joka koskee ilmaisen sisällön tarjo- tarjoajia. Mahdollinen opt-in tällaisille toimijoille pitäisi saada tähän mukaan niin, että sitten heihin soveltaisiin samoja sääntöjä kuin maksullista sisältöä tarjoaville toi- toimijoille. Näin myös tällaisten sisältöjen asiakkaat voivat käyttää sisältöä myös ulkomailla samalla tavoin kuin maksullisen sisällön ollessa kyseessä. Mielestäni on myös välttämätöntä pyrkiä mahdollisimman pikaisesti hyväksymään tämä asetus. Tässä on nyt hieman hukattu aikaa viime kuukausina toimivalta kysymysten puimisessa. Neuvosto on päässyt kysymyksessä jo eteenpäin. Meidän pitää kuitenkin olla myös kunnianhimoisia. Usein kun syntyy teknisiä ongelmia, voi käydä niin, että ei enää halutakaan mahdollisimman äkkiä päästä eteenpäin. Parlamentin pitää olla todella kunnianhimoinen eikä rajoittua vain siihen, että hyväksytettäisiin 12 äh, kuukautta, eli aikamäärä, joka neuvostolla on tekstissään. Me voimme lähettää selkeän voimakkaan viestin siitä, että vuonna 2017 samalla kun maksut poistetaan, saataisiin toteutettua myös sisällön siirrettävyys. En usko, että nykyesteet ovat mitenkään ylitsepääsemättömiä, mikäli asetamme riman kyllin korkealle. Ja näin Euroopan kansalaiset voisivat sitten nauttia asetuksen mukanaan tuomista edusta mahdollisimman pian. Thank you. So Emma Kiitos. Emma McClarkin ei ole täällä, mutta Dan Dalton on hänen tilallaan. Dan. You Say I'm, uh, Niin, kiitos. Olen ikään kuin Emman tilalla. Tänään hän on varjoesittelijämme. Ensin olen vähän oudossa tilanteessa siinä, että olen pitkälti samaa mieltä kaiken kuulemani kanssa. Kiitos komissiolle siitä, että on tehty tämä ehdotus, joka on mielestäni oikein hyvä. Kiitokset myös valmistelijalle. Ja kiittelisin EPPn ja sosialistien kommentteja myös. Voin olla samaa mieltä suurilta osin, suurimmilta osin. Tietenkin ongelmat piilevät siellä pikkupräntissä yksityiskohdissa. Muutaman ongelman haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin on tärkeää, että tässä on myös ilmaisille palveluille mahdollisuus tulla järjestelmään mukaan. Se, että lupaa järjestelmää ei ole, tämä on hankala tämä 3a-kohta niille palveluille, jotka ovat ilmaisia. Nämä ei pitäisi olla välttämättä mukana, mutta tämän pitäisi olla mahdollisuus, verifiointin mahdollisuus. Verifiointi on tässä todella keskeisin kysymys. Olemme aivan samaa mieltä kaikkien kommentoiden kanssa, joita on esitetty. Aikarajaa tässä ei saisi olla, kun se tekee tyhjäksi koko tämän ehdotuksen, jos siirrettävyys olisi sallittu ainoastaan jonkun aikaa. Silloin koko siirrettävyysajatus on tavallaan turha. Mutta että tämä toimisi, meidän on huolehdittava siitä, että tarkistusverifiointimahdollisuudet ovat oikeita. Ja sitten tuo tarkistus 16 täysi ei verifioinnille. Kyllä meidät pitäisi vakuuttaa vielä siitä, että tämä olisi tarpeen. On tärkeää, että tässä on sanottu, että ei pitäisi neuvotella uudestaan sopimuksia, mutta tällaisen kautta ainoastaan tämä kohta voitaisiin hyväksyä, eli tämä on vähän ristiriidassa tässä ehdotuksessa. Ja luultavasti hidastaisi myös tämän ehdotuksen voiman astumista. Sitä meistä tuskin monikaan haluaa. Samantyyppisesti huolestuttava on sellainen automaatti, automaattinen verifiointi, kun ajatellaan rajat ylittävyyttä. Jos ei tarvitse osoittaa sun jäsenvaltiota, niin tässä on rajat ylittävästä pääsystä kyse. Ja siirryttävyyshän juuri liittyy siihen, että oleskellaan tietyssä jäsenvaltiossa. Tätä ehdotusta ei pitäisi käyttää siihen, että kierretään tuota ter- territoriaalisuuden periaatetta ja siirrytään rajat ylittävyyteen. Tietenkin oikeuksien halkijat ja muut voivat tietenkin sopia muista säännöistä täällä ulko, tämän ulkopuolella. Maailman suurin urheilu laji esimerkiksi kriketin osalta on pystytty selvittämään tätä ihan hyvin. Ehkä tästä tulee vähitellen suurempikin urheilu. Näin saadaan pan-eurooppalaisia lähetysmahdollisuuksia musiikkitapahtumiin tätä käytetään joskus myös, mutta määritelmän mukaan on hyvä ymmärtää, että tässä ei ole kyse siirrettävyydestä, vaan muusta. Eli tämä on keskeinen kysymys. Ymmärretään nyt tämä siirrettävyys oikein. Ei lähdetä tässä paneurooppalaisiin lupamenettelyihin, kun tämä on toinen kysymys, eikä sitä pitäisi nyt sotkea tähän. 33 kohtaan tarkistus 8 uusi velvoite palveluiden tarjoajalle. Emme voi sitä tukea, vaikka haluamme verifioinnin toteutuvan tehokkaasti. Meidän on huolehdittava siitä, ettei vaikeuteta yritysten mahdollisuuksia saada kotivaltiossa asiakkaita delegoitujen säädösten merkityksestä Me ole ihan vakuuttuneita. Artiklassa 3b on luettelo, sen pitäisi olla riittävän joustava tulevaisuudessakin niin, ettei komission tarvitse tähän puuttua. Emme tässä vaiheessa siis vielä näe, että uudelleen tarkastelun yhteydessä kolmen vuoden kuluttua tarvittaisiin delegoitiosäädöksiä. Tämä avaisi koko asetuksen ja tuntuu vähän turhalta, että nämä molemmat mahdollisuudet ovat siellä mukana. Mutta nämä ovat vähän yksityiskohtaisempia huolenaiheita. Ihan yleisesti tuemme kovasti tätä valmistelijan kantaa ja suhtaudumme melko luottavaisesti siihen, että hyvä sopimus lopulta saadaan. Kiitos. Thank you. Kiitos liberaalien nimissä. Tässä se vaan on val, valmistelija, mutta kai ja Kallas on hänen tilallaan. Miksi? Miksi? Kiitos. Ihmiset sekoittavat meidät koko ajan toisiimme, joten me voimme aina vaihtaa paikkaa. Aivan aluksi luen, mitä hän on kirjoittanut omina kommentteinaan ja sitten omia näkemyksiäni sen jälkeen. Aluksi hän haluaisi kiittää tästä lausuntoluonnoksesta ja hän, hänellä on tiettyjä huolia vielä asian suhteen. Tässä lausunnossa ja muissakin valiokunnissa on otettu johdanto-osiin tällaisia poliittisia lausumia ja nimenomaan tämän territoriaalisuuden näkökulmasta. Me emme voi meidän ryhmässämme tällaista millään tavalla tukea. Mitä sitten itse sisältöön tulee, tuntuu selvältä, että monet parlamentissa ovat päättäneet käyttää neuvoston tekstiä pohjana sen sijaan, että käytettäisiin komission tekstiä. Se sopii minulle, koska silloin trilogi nopeutuu jatkossa. Kuitenkin neuvoston versiossa on hyvin paljon vielä asioita, jotka ovat kaukana täydellisestä. Aikataulusyistä johtuen keskityn vain eh, yhteen eh, asiaan, eli siis tähän kotipaikan mm, määrittelemiseen, ja tämä on 3b-kohdassa. Ensinnäkin minun mielestäni ei ole hyvä, että täällä on mitään luetteloa, ja jos sellainen täytyy tänne laittaa, niin meidän täytyy vaatia sitä, että yhdellä kerralla tämä kotipaikka voidaan tarkistaa. Ja, ja jos, jos se on kerran vahvistettu kotipaikka, niin sen täytyisi olla riittävä. Tietenkin IP-osoitteita ja rekisterejä voidaan käydä tutkimaan, mutta minun ryhmäni ei ole eh, eh, sitä mieltä, että nykyinen ehdotus on hyvä. Sitten tämän täytyy rajoittua itse palvelun tarjoajiin ja olla hyvin selvää, että mikään kolmas osapuoli tai oikeudenomistaja ei saa oikeutta näihin tietoihin. Sitten lopuksi, miten tämä tarkistus tehdään, se pitää olla palvelun tarjoajan yksinomaisessa vallassa. Jokainen palvelun tar- tarjoaja, sillä on monen, tuhansia sopimuksia ja minkälainen sotku tulisi, jos tilaajat, eh, tilaajat voisivat itse valita, mikä tämä tarkistusprosessin eh, kulku on. No sitten lopuksi eh, hän toteaa, että vielä tulee tarkistuksia lisää, mutta tämän tämän asetuksen ei pitäisi olla minkälainen avoin valtakirja copyrightia silmällä pitäen jatkossa. Ja täytyy huolehtia siitä, ettei tämä mitenkään luovaa teollisuutta vahingoita Euroopassa, vaan että kuluttajan asema tulee helpommaksi. Teknologia muuttuu, eikä pitäisi käydä tällaisten asioiden kimppuun isolla kirvelle lyömällä. Haluaisin itse omasta puolestani lisätä pari kommenttia. Ensimmäinen liittyy myöskin tähän tarkistusasiaan, tarkastusasiaan. Aivan kuten kollegat ovat täällä jo todenneet, niin sen suhteen pitää muistaa aina, että meillä on asetus olemasta. Jos jossakin lähetetään mm, skannat, juttuja, papereita, niin sehän tietenkään ei ole mikään varmennettu tapa toimia. Monilla yrityksillä jo on tällainen verkossa toimiva menettely olemassa sähköiseen henkilötunnistukseen, jossa ei tarvita sitten paperiasiakirjoja. Säännönmukaisin välein täytyy myös tarkastaa joko IP-osoitteen avulla tai jotenkin muuten nämä paikkakunnat, koska pitää pystyä jäljittämään, missä, missä asiakas on. Ja IP-osoitteen tarkistaminen yhden ainoan kerran tulisi riittää. Kiitos. Um, so is anybody... Onko täällä kueryhmästä joku puhumassa? Ei, Julia Reda, vihreät. Uh, apologies. Pyydän anteeksi myöhästymistäni. Tässä mennään mielestäni nyt hyvään suuntaan tässä siirrettävyysehdotuksessa ja on tärkeää pitää kiinni suhteellisuudesta, emmekä lähde luomaan monimutkaisia sääntöjä joko kuluttajille tai sellaisia, sellaisia sääntöjä, jotka ovat liian hankalia ja monimutkaisia täytäntöönpanna toimijoille. Tätä kautta vain asiat mutkistuisivat entisestään. Me haluamme, että siirrettävyys on sellainen, että sen oikeudelliset puitteet ovat houkuttelevammat kuluttajille. Tämä on hyvä lähtökohta. Siis se, että tässä olisi jonkinlainen määräaikainen siirrettävyys kyseessä, ei ole hyvä asia. Ja jokaisella on tai ei aina ole niin, että ihmisellä on vain yksi tavanomainen kotipaikka. Me täällä instituutiossa sen usein tiedämme, ihminen saattaa asua tai tehdä työtä yhdessä maassa, mutta hänen kotipaikkansa on toisaalla. Tai hänellä saattaa olla kaksi paikkaa, jossa ihminen maksaa tietyt maksunsa ja käyttää paljonkin aikaa. Ja pohdin, mitä haittaa siitä olisi, jos sallittaisiin se, että ihmisillä voi olla kaksikin kotipaikkaa ja tämä näkyisi ehdotuksessa. Meidän tulee kuitenkin loppujen lopuksi varmistaa se, no ei tämä nyt aivan vesitiivis tietysti tarvitse olla pahinta, mitä voisi tapahtua, jos joku käyttäisi siirrettävyysasetusta väärin, olisi se, että joku maksaisi sisällöstä, josta periaatteessa ei pitäisi pystyä maksamaan, eikä tämä nyt kuulosta kovinkaan vaaralliselta. Eli täytyy varmistaa se, että säännöt toimivat, ne ovat houkuttelevat käyttäjille, emmekä luo sellaisia sääntöjä, jotka ovat raskaita käyttäjille tai yrityksille. Eli jos pidämme nämä perussäännöt mielessämme, uskon, että tämä voidaan saada hyväksyttyä varsin nopeasti. Ja kysyisin vielä Olisiko mahdollista pitäytyä kuuden kuukauden voimaanastumissäännössä, jota komissio ehdotti? Tarkoitushan oli, että tämä siirrettävyysasia astuisi voimaan yhtä aikaa verkkovierailumaksujen poistuessa. Tämä tekisi striimauspalveluiden käytöstä todella paljon houkuttelevampaa kuluttajille, kun maksuja ei enää entisen malliin olisi. Jos toimimme tässä oikein, asetuksesta voi tulla varsin helposti toteuttamiskelpoinen. Ja tässä pitäisi toimia niin, että tämä astuu voimaan mahdollisimman pian. Andreas Svab, lyhyt puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Menisin perua puheenvuoropyyntöni, niin, mutta puhunkin ihan lyhyesti. Meillä on nyt pikku ongelma tässä edessämme, kun kollega Kallas puhui siitä, että tämä pitää toimia tulevaisuudessa future-proof. Ja sitten bulletproof sanoi edustaja Reena Ongelma tässä on kai se, että ehdotus siirrettävyydestä ei varsinaisesti halua muuttaa tekijänoikeuksia, mutta haluaa yksinkertaistamista. Montaa kantaa voidaan tässä varmasti esittää, mutta jos hyväksyy tämän ajatuksen yksinkertaistamisesta, voitaisiin kysyä, miten se täytäntöön pantaisiin niin, että lopulta keskeiset oikeudelliset kysymykset huomioidaan, jotka tulevat esiin nykyisessä tekijänoikeuslainsäädännössä. Keskustelu varmentamisesta on tässä paras esimerkki. Totta kai pitäisi ottaa huomioon nuorten ihmisten aidot elinolot, mutta kysymys vain kuuluu, voitaisiinko se tehdä tämän ehdotuksen kautta, niin kuin tässä nyt pyydetään, vai tulisiko sittenkin löytää sellainen ratkaisu, joka todella jotenkin ottaisi huomioon kansalaisen asuinjäsenvaltion ja varmentaisi sen jotenkin. Minun ja tietojeni osalta en oikein voi myöskään kuvitella, että viestisin henkilöpapereitteni kautta sen, missä minä asun, tai sitten voidaan esittää energiaa lasku. Mutta se, että sanotaan, että mitä ei voida säätää näin tarkkaan, koska tämä ei vastaa kaikkien elinoloja, niin tämä ei vastaa nyt sopivalla tapaa kaikkiin kysymyksiin, jotka meillä on nyt edessämme, mutta minullakaan ei ole tässä vielä lopullista kantaa. Kiitos. Are there any other speakers on? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Pari kommenttia vain minulta. Tavallaan tuo kolmen paketti, siirrettävyys, kuluttajan oikeus digitaalisen sisällön ja muun sisällön osalta. Tämä tuntuisi oleva selkein lähestymistapa, mutta ymmärrän myös tuon huolenaiheen. Totta kai haluamme, että ihmisten on helpompi uutta ottaa sisältö, jonka on tilannut mukaansa myös matkoille. Emme halua myöskään, että tässä syntyy vaikutuksia, joita emme ajaneet takaa niin, että rajoitetaan tätä sisällön monimuotoisuutta, kun se on kaikille meille niin rakas asia monissa maissa. Tiedän, että tässä on valtavasti yksityiskohtia, mutta muistuttaisin samalla nyt tästä suuresta kokonaisuudesta. viimevuotisen kyselyn pohjalta vain 4 prosenttia käyttäjistä pyrki käyttämään sisältöä ollessaan toisessa jäsenvaltiossa. Yli puolet sanoi, että siirrettävyys ei ole tärkeä. Yleensä halutaan huolehtia sitä, että saadaan oikein hyvää sisältöä omassa osoinvaltiossa kotona. Kyllä siirrettävyys on tärkeää, mutta ei tätä tarvitse toteuttaa niin, että se – heikentää jotenkin sisältöä, sitä sisältöä, josta ihmiset voivat nauttia omalla kielellään kotona, tai haittaisi sitä monimuotoisuutta, josta voi kotona nauttia. Tässä taisi olla minun kantani yhteenvedonomaisesti. Marko, sulla saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Unless the commission would like to... Niin paitsi jos komissio haluaa käyttää puheenvuoroa. No. Marko. Hei, Marko. Grazie Presidente, e ringrazio i colleghi per... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kollegoille. Vielä täsmennykseksi totesin erään asian, jotta tästä verifioinnista nyt saataisiin asia selväksi. Olemme tässä työstäneet nyt siitä kriteereiden, siitä miten määriteltäisiin kotipaikka, emme niinkään sitä, miten se sitten varmennettaisiin. Jos tässä käytettäisiin viitteenä esimerkiksi puhelinlaskua, se on varmasti asia, joka on olemassa myöhemminkin. 50 vuotta sitten puhelinlasku oli ehkä paperilla, nyt sen voi saada sähköpostitse tai, tai suoraan kännykkäänsä sovelluksella. Eli puuttumatta nyt siihen, millä tavalla verifiointi tapahtuu, tämä voi teknisesti tapahtua hyvinkin nopeasti. Mielestäni tämä kompromissi on erinomainen. Delegoitu säädös, sitä pidetään hyvänä välineenä siihen, että voidaan päivittää kriteereitä niin, että puututaan ja käännytään suoraan teollisuuden alan puolen. Ja jos siis tehdään tällainen ero, niin uskon, että ne, jotka pelkäävät, että tietyin väliajoin pitää puuttua ja rukata tätä luetteloa, niin enpä usko, että tällaista tilannetta syntyy. Kriteerit on määritelty kyllin niin laajasti joten silloin ei välttämättä tarvitse puuttua siihen, minkälaisen teknisen välineen verifiointi tapahtuu. Ja vielä kerran kiitoksia kaikille kommenteista. Thank you. So... Kiitos. Siirrymme viimeiseen kohtaan ja sitten pidämme tauon ennen valvonta esityslistan kohtaa. Okay. Um, we'll move on to the next item. And... Siirrytään esityslistalle seuraavaan kohtaan ja sel- solvit kohtaan käsitellään puoli viideltä. Eli pari minuuttia aikaa keskustella. Next item on agenda, which is the network and Seuraavaan kohdan käsittelen yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa neuvoston kannan käsittely. Anders Schwab saa puheenvuoron. Kiitos. Aivan lyhyesti, hyvät kollegat. Kun tässä on tietoturvasta kysymys, IT security, kuten me saksaksi sanomme, niin e, se on jo aika paljon aikaa ja rahaa vienyt ja siksi täytyisi nyt toimia nopeasti. 17.15.6. E, vuonna 16 neuvosto antoi oman käsityksensä asiasta ja sitä mieltä, että, mm, että ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä toimitaan Siis ensimmäisessä käsittelyssä saatiin jo eräitä asittuja sovittua. Tämä on hyvin tärkeää kyberturvallisuuden kannalta sisämarkkinoilla, koska siinä on selviä parannuksia nimenomaan kriittisen infrastruktuurin kohdalla. On hyvin monia tapauksia myös julkisuudessa ollut, että Eli että direktiivi auttaisi jatkossa, kuten esimerkiksi e, puolalainen lottuyhtiön kone piti jäädä maahan puoleksi päiväksi. Ja myöskin Itävallassa oli, oli tällainen hakkeri e, hyökkäys verkkoon tehty. Eli nämä kaksi tapahtumaa olivat sellaisia, tapahtumia, jotka liittyvät kriittiseen infrastruktuuriin. Ja nyt sitten mitä me huomenna hyväksymme ja heinäkuussa direktiivin hyväksymme, niin tällaisia ei tule jatkossa tapahtumaan. Myöskin TV5, ranskalainen kanava, eh, ovat olleet tässä mukana. Ja tässä on siis sellainen kysymys, jota yksikään maa ei voi yksinään ratkaista. Mutta tietenkin se, että miten kriittinen infrastruktuuri määritellään tässä määritelmä on selvästi parantunut. Me olemme hyvin paljon tästä keskustelleet ja Nikola Danti, Vicky Forte, Toni Kroga, Jan Philip Albrecht, varjoesittelijät ovat myöskin tässä asiassa antaneet omat näkemyksensä. Mikä on sitten digitaalinen palvelun tarjoaja ja sen määritelmä? Me olemme myöskin tähän vaikuttaneet täytyy suhtautua tähän on tullut hyvin käytännönläheinen ratkaisu. Toisin kuin kriittinen infrastruktuuri, niin tässä on kysymyksessä suuret toimijat, joilla on hyvin paljon tietoa hallussaan ja siksi niiden täytyy mitä pikimmin kertoa viranomaisille, mikäli hakkerit ovat päässeet verkkoihin. Voisimme vielä selventää sitä, että palvelut nykyään ovat joko analogisia tai digitaalisia, mutta kaikki digitaaliset palvelut kuitenkaan eivät ole välttämättä IT-yhteiskunnan palveluita. Eli siis sisämarkkinavaliokunta valiokunta sen täytyy jatkossakin huolehtia sekä analogisista että digitaalisista järjestelmistä, koska samanlaiset seuraukset tapahtumilla on molemmilla sektorilla. Ja ehkä tässä voitaisiin tehdä oma lausunto myöhemmin tässä omassa valiokunnassamme. Minä sitten huomenna on kompromissi tässä äänestyksessä ja, se on sellainen, josta on jo, on jo sovittu. Ja haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Nikola Dante. Nikola Dante. Presidenti, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kolga Schwabille. Me olemme tyytyväisiä siihen, että neuvosto nyt vihdoin on virallisesti hyväksynyt direktiivin. Tästä on keskusteltu, keskusteltu jo pitkään ja kompromisseistammekin on kulunut jo varsin pitkään. Ne hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, eli kyllä tässä aika on kulunut. On hienoa nyt päästä tähän pisteeseen ja saada aikaan merkittävä sopimus tästä erityisen strategisesta ehdotuksesta. Joka päivä luemme lehdistä asioista, jotka osoittavat, kuinka tärkeää verkkoturvallisuus on taata. Tämä on globaali järjestelmä, josta tietoverkkojen ja ihmisten turvallisuus on riippuvaista. Turvallinen verkkoympäristö on ennakkoehto kaikille muille asioille, joita tällä hetkellä käsittelemme, esimerkiksi digitaalisille sisämarkkinoille. Jos verkko ei ole turvallinen, silloin sähköinen kauppa on hankalaa, se ei pääse kehittyvään, ei myöskään jakamistalous, ei, eivätkään muut hallinnon tasot, joita meillä on digitaalisten sisämarkkinoiden puitteissa. Tämä on tämä lopullinen kanta on nyt hyvin kaukana parlamentin alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta on tämä tyhjää parempi. Olemme nyt saaneet aikaan varsin hyvän kompromissin ja tätä kautta jäsenvaltiot voivat sitten pikkuhiljaa asteittain sopia yhteisistä säännöistä ja lähteä tekemään yhteistyötä tiedustelu- ja turvallisuuskysymyksissä. voimakas operatiivinen ja strateginen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on tärkeää saman kriittisten operaattoreiden määritelmä ja myös se, että digitaalisten palveluiden tarjoajat ainakin osittain saadaan tähän mukaan. Toivottavasti tulevina vuosina pääsemme sellaisen järjestelmän, joka takaa kuluttajille, kansalaisille ja peruspalveluille turvallisuuden. Uskon, että täysistuntoäänestyksen jälkeen meidän pitää peräänkuuluttaa pikaista täytäntöönpanoa ja todella kannustaa jäsenvaltioita investoimaan tähän strategiseen aiheeseen, joka on aivan keskeinen kansalaisten ja yritysten ja verkon turvallisuuden tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia Schwabille ja muille, muille varjoesittelijöille, myös sihteeristölle ja avustajille. Tämä työ on ollut teknisesti aika hankalaa ja se vaikutti merkittävästi valiokunnan työhön, joten kiitoksia kaikille tehdystä työstä. I was the... Minä olin Eseren Marjo esittelijä. Tietoverkkoturvallisuus on mielestä lisää riskin alla nykyään yhteiskunnassamme. Erityisesti jos puhutaan elintärkeästä infrastruktuurista, lennonvalvonnasta tai energiaverkoista tai rahoitusjärjestelmistämme. Tämä lainsäädäntö mahdollistaisi sen, että kaikki jäsenvaltiot Euroopassa voivat asettaa kansallisten asiantuntijoiden ryhmiä tekemään yhteistyötä. Ja näin voidaan auttaa heitä kokoontumaan silloin, kun se on tarpeen, että voidaan vaihtaa hyviä kokemuksia tai ajatella erikseen rajat ylittävää infrastruktuuria, joka on tärkeää. Tämä on ollut valtavan hankala tehtävä. Kaikkien turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan yhteistyötä, mutta lisäksi on kunnioitettava eri jäsenvaltioiden toimivaltaa oman turvallisuuden kannalta. Tämä on ollut hyvin haasteellinen tehtävä, mutta neuvottelut ovat sujuneet mallikkaasti ja todella haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijä Andreas Schwabia ja varjoesittelijöiden tiimiä. Työtä on tehty valtavan kovasti tämän tärkeän lainsäädännön osalta. Tässä on mennyt paljon aikaa, huomenna on äänestys ja sitten varsinainen työ vasta tapahtuukin. Tämä on todella keskeinen ala, jolla yhteistyön kautta kansalliset asiantuntijamme voivat huolehtia siitä, että me olemme paremmassa turvassa ilman, että menetetään kansallista toimivaltaa. Kiitos oikein paljon siis tästä työstä kaikille osallisille. Is there any the other shadows present? Onko täällä muita varjoesittelijöitä? Koska kollegani ei ole paikalla, niin minä haluaisin vain sanoa, että me aivan varauksetta tuemme tätä sopimusta, aivan kuten kollega sanoi. Eli tämä on hyvä asia mielestämme. Does the commission wish to say anything? Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei, kiitos. Ai, haluaa. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh, just few words. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Vain muutama sananen komission puolesta. Olemme täysin yhtä mieltä kanssani siitä, että neuvottelut olivat haastavat ja olemme tyytyväisiä siihen, että tässä on nyt saatu hyvä tulos aikaan ja haluamme kiittää teitä erinomaisesta yhteistyöstä. Ja tässä haluan korostaa myös Luxemburgin roolia puheenjohtajavaltiona tässä aivan loppumetreillä. Nyt virallisen hyväksynnän jälkeen, direktiivin hyväksynnän jälkeen jäsenvaltioiden todella pitänyt kääriä hihansa ja lähteä toteuttamaan toimen panemaan ja tätä direktiiviä pitämään myös kiinni lupauksistaan. Kiitos kaikille äänestys huomenna. Nyt vartin tauko, koska olemme hiukan etuajassa komission asiantuntijat tulevat keskustelemaan sitten Solvitista. Tämä keskustelu alkaa puolelta. Kiitos. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung. No niin, hyvät kollegat, jatketaan valiokuntakokousta. Valitettavasti puheenjohtajalla on tärkeä tapaaminen, joten hän ei voi olla paikalla ja hän pyysi minua johtamaan puhetta. Mielelläni johdankin, olin äskenkin kokouksessa. Toivottavasti ymmärrätte, että puhun äidinkieltäni saksaa. Olemme esityslistalla kohdassa yhdeksän. Tämä on tämä valvonta kohta. Tänään aiheena on sinun Eurooppasi neuvonta ja sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosto Solvit. Komission yksikön päällikkö Laurence de Richemont on tullut paikalle meille kertomaan aiheesta. Pyytäisin teitä johdattelemaan tähän aiheeseen, eli vastaamaan niihin kysymyksiin, joita esitettiin jo kirjallisesti. Ja Sitten suullisia kysymyksiä kollegoilta. Olkaa hyvä. And, uh, members, thank you for the... Kiitos, kiitos tästä kutsusta. Minä olen hyvin iloinen siitä, että pääsen tänne kertomaan asioista tästä Solvit-järjestelmästä ja haluaisin myöskin pyytää johtaja Valentinan puolesta anteeksi, että hän ei päässyt paikalle itse esittelemään näitä asioita. Hän on hyvin pahoillaan, ettei päässyt joukkoonne tänään. En asiassa hän on yhtenäismarkkinoista pitänyt jo esitelmän syksyllä ja me olemme sitoutuneet tähän ja meillä on näistä työkaluista yhteismarkkinoille video. Meillä on video, jonka olemme jakaneet tänne valiokunnalle. Hyvät eh, uutiset eh, ovat sellaiset, että luultavasti video tulee 24 virallisella kielellä nähtäväksi ja tällä tavalla näistä työkaluista saadaan sitten lisää tietoa. Erityisesti solvit ja nämä työkalut ovat sellaisia, joiden avulla pyritään saamaan tämä toimimaan käytännössä. Komissaari Kankoska, joka viimeksi puhui täysistunnossa, on tyytyväinen siihen, että yhtenäismarkkinastrategia on tehty. Ja strategia on sellainen, että siinä on otettu tähtäimeen nämä käytännön toimet, joita yhtenäismarkkinoilla pitäisi tehdä. Sinun Eurooppasi neuvonta on nyt 20-vuotias ja sen jälkeen kun se on eh, perustettu vuonna 1996, eh, sinne on tullut yli 200 000 kysymystä, jotka ovat siis sekä kansalaisilta että pk-yrityksiltä. Kysymykset eh, liittyvät ihmisten oikeuksiin, jotka perustuvat EU-laikkeihin ja Täällä on yli 60 lakiasiantuntijaa tällaisessa verkostossa, jotka vastaavat kysymyksiin maksimissaan viikon aikana. Tällainen palvelu on siis ilmainen ja se toimii kaikissa, kaikilla 24 kielellä. Kaiken yleisimmät kysymykset koskevat sosiaaliturvaa, kuten perheetuuksia ja eläkkeitä, mutta myöskin kotipaikkaa, oikeuksia, viisumikysymyksiä, ammatillista pätevyyttä, työntekijöiden oikeuksia ja laillista rekisteröintiä ja ajokortteja, tämän tyyppisiä Viime vuonna vastasimme noin 20, 22 000 kysymykseen ja säännöllisesti tämä vastausten määrä on lisääntynyt. Nämä räätälöidyt vastaukset eh, kirjoitetaan hyvin selkeällä kielellä ja ymmärrettävästi. Tällä tavalla tämä sinun Euroopasi neuvonta saa inhimilliset kasvot Meillä on 200 tuotta vastausta. Ja tämä tietenkin liittyy sisämarkkinoiden toimintaan ja siihen, miten EU-lakia sovelletaan kussakin maassa, minkälaisia aukkoja on ja minkälaisia odotuksia kansalaisilla on. Kaikki tieto ja tietokanta on saatavilla kaikille alkukielellä ja e- englanniksi, joten sitäkin voidaan helposti käyttää. Nyt parlamentti ja komissio ovat miettimässä sitä, kuinka voitaisiin eh, säännöllisemmin käyttää tätä tietokantaa. Sitten ehkä muutama sana Solvitista. Te tiedätte, että se on sisämarkkinan ongelmanratkaisuverkosto, vapaaehtoinen sellainen, eh, ja mm, niin se koskee siis jäsenvaltioiden välisiä asioita viranomaisten kesken. Meillä on kansallisia keskuksia, jotka ovat, kuuluvat kans, jäsenvaltioiden hallintoon. Ja meillä on tässä nyt keinot, joilla me voimme yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä opastaa omien oikeuksien käytössä sisämarkkinoilla ja rajat ylittävissä tapauksissa. Siksi minun mielestäni se vaikuttaa myönteisesti Euroopan puolesta ja se on hyvä työkalu eh, kaikille jäsenvaltioille. Me haluamme varmistaa sen avulla, että yhtenäismarkkinat toimivat ja siksi, miksi, siksi on markkinastrategia aloite tehty, joka hyväksyttiin viime lokakuussa. Se vahvistaa solvittia. Smart Compliance Pillar, se kuuluu yhtenä osana tähän järjestelmään. Kilpailukyky neuvosto myöskin helmikuussa pyysi, että komissio panisi nopeasti tämän täytäntöön ja Euroopan parlamentin päätöslauselma yhtenäismarkkinoiden paremmasta sääntelystä liittyy tähän yhteyteen. Komissio tekee työtä tiiviisti eh, jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden kanssa saadakseen selville, mitä toimia vaaditaan, jotta tätä järjestelmää voitaisiin vielä kehittää edelleen. Yksi ajatus sen puolesta on, että pyrittäisiin identifioimaan ongelmia eh, markkinoilla ja sitten tällaisia rakenteellisia kysymyksiä ja ne ovat tapauksia, joissa epäillään mahdollista EU-lain rikkomusta. Ja tällä tavalla sitten näitä asioita hoitamalla pääsisimme yhtenäismarkkinoilla eteenpäin. On erilaisia toimia, joita käytetään. Ensinnäkin e, valitusten e, hoitaminen komission kanssa, sitten vahvistettu yhteistyö kansallisten keskusten kesken, ja palvelun tason parantaminen, jotta se vastaisi sille asetettuja odotuksia. Sitten ihan muutamalla sanalla kertoisin siitä, miten tämä toimii yhdessä kaikki tämä. Meillähän on yhtenäismarkkinat, jossa on tiedotusta ja ongelmien ratkaisua ja, ja hallinnollista yhteistyötä jo. Ja tietenkin on myös tiivistä yhteistyötä kaikkien näiden välineiden ja työkalujen kesken. Sinun Eurooppasi neuvotta, neuvonta toimii myös kaikkien sopimusten osapuolten kanssa ja yhdessä. Ja myöskin Solvit, eh, Solvit-järjestelmän kanssa, josta kysymykset voivat tulla tälle neuvostolle ja, ja päinvastoin koska jotkut asiat voivat siirtyä siis Eurooppa-neuvonnasta toiseen suuntaan Solvitille. Voisin kertoa muutamasta onnistuneesta tapahtumasta. Meillä on tällainen pieni esite asiasta painettu. Tässä on eh, Solvitin onnistuneita tuloksia. Ja sama sinun Eurooppasi neuvonta Täällä on yrittäjä, joka oli Maltalla ja hän tarvitsi lainopillista neuvontaa. Hän sai kysymyksiinsä vastaukseen ja sai kuulla, miten, miten pitää toimia. Eli tässä nyt oli tällainen vastaus, joka antoi yrittäjälle mahdollisuuden edetä omassa asiassaan. Solvitissa meillä on myös hyvin paljon esimerkkejä, jotka liittyvät ammatilliseen pätevyyteen. Esimerkiksi espanjalainen tohtori haluaa saada pätevyyden tunnustetuksi Italiassa. Sitten ihmisten vapaa liikkuvuus, bulgarilainen konsultti työskenteli Luxemburgissa. Sitten vapaista palveluiden liikkumisista eri maiden välillä on autettu ja myöskin kaikenlaisessa syrjinnässä verotuksen suhteen ja näin edelleen. Eli tässä pikkukirjasesta löydätte näitä esimerkkejä. Aivan lopuksi nämä yhtenäismarkkinatyökalut ovat toteut- osoittautuneet olevan tehokkaita. Siksi me pyrimme vielä näitä vahvistamaan ja yhtenäismarkkinastrategiaa samoin. Me haluamme tällaisen kansalaisille ja yrityksille tämmöisen digitaalisen gatewayn perustaa. Täällä on tiedotusta, äh, ongelmanratkaisua, neuvontaa sekä kansallisia että EU-tason prosesseja, joita voidaan hyödyttää sekä digitaalimarkkinoilla että muilla markkinoilla. Sinun Eurooppa-neuvontapalvelu on tässä merkittävässä roolissa. Me varmaankin saamme tältä valiokunnalta, valiokunnalta tukea jotta voimme vahvistaa näitä toimintoja edelleen. Ja minä kiitän teidän tuestanne jo etukäteen. I'm sure members of question. Varmasti jäsenillä on kysymyksiä. Pahoittelen, että poistuin hetkeksi. Saimme tilastotietoa aluksi, kun oletin, että olisi vähän tuollaista tietoa, enemmän tällainen tietopohjainen esitys komissiolta. Me saimme kyllä tuoreimmat luvut, niinkö? Tässä on tällainen neljännes vuosittain esitetty raportti. Esittelittekö sen? I have presented my introduction. No, perusluvut, jotka alustuksessani toin esiin, olivat, että sinun Euroopasi neuvonta on ehtinyt käsitellä 220 kysymystä. Viime vuonna yksinään 22 000 kysymystä No, voimme tietysti ottaa tässä myös yksityiskohtaisempia lukuja neljännesvuosikatsauksesta. Esimerkiksi ensimmäinen neljäs, vuosi neljännes vuonna 2006 1569 tapauksesta 740 otettiin raporttiin. Tässä siis esimerkkinä noin 66 6000 kysymystä ensimmäiselle vuosineljännekselle siis esitettiin. Näitä analysoidaan vuosineljännesraporteissa ja otsikoissa ja analysoidaan kysymyksiä, samoin myös vastaustahtia. Tähänkin liittyy erilaisia lukuja. Minun kysymykseni olisivat siis Solvitin tulee lisää kysymyksiä selvästi, mutta miten monet Solvitin tulevista kysymyksistä ratkaistaan? jonka onko tiettyjä aloja, joilla ongelmia esiintyy? Onko erityisiä aloja eri jäsenvaltioissa, jotka aiheuttavat ongelmia? Jos on, niin miten voitaisiin huolehtia siitä, että ajattelevittävää tietoa on tarjolla, koska henkilökohtaisesti olen todennut, että kun viittaan solvittiin ihmisille, niin joskus siitä on kovasti apua, toisinaan taas ei niinkään. Eli onko tässä tehtyjä ongelmia joissain jäsenvaltioissa tai joillain aloilla? Mitä me voisimme tehdä tässä lisää? Ehkä muillakin on kysymyksiä. Niitä nyökkäilee. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Varmasti voitte luottaa siihen, että valiokunta tukee teitä. Mutta samalla meillä on tietty vastuu huolehtia siitä, että näitä välineitä – Äh, kuunteletteko siellä? Niin. Siis ensinnäkin pitäisi huolehtia siitä, että palvelut ovat käyttäjäystävällisiä ja helposti saatavilla. Tätä kommentoin viime vuonna jo sinun Eurooppasi sivustoilla oli hyvin epäselvää se, miten linkit toimivat eri palveluiden välillä. Nyt on nähty tiettyä parannusta, mutta edelleen pohtisin, mitä voitaisiin tehdä, jotta tästä tulisi käyttäjäystävällisempi. Toinen kysymys. Tietenkin hyvä, että meillä on kaikki välineet. Te tunnette välineet, mekin tunnemme, mutta pohdin kyllä, miten voisimme edistää näiden välineiden näkyvyyttä kansalaisten silmissä. Jos puhuu ihmisten kanssa, jotka ovat täällä Brysselin kuplassa, niin nämä ihmiset kyllä ymmärtävät. Mutta jo vuosi sitten me kommentoimme sitä, että tätä ei voi jättää jäsenvaltioiden käsi Meidän pitää löytää parempia edistämiskeinoja, jotta kansalaiset tiedostaisivat, että tällaisia välineitä on olemassa. Eli haluaisin tietää, mitä olette tehneet nyt viime vuoden jälkeen näiden välineiden edistämiseksi. Oliko Liisalla kysymyksiä? Liisa Jakansaari tai Andreas, onko kysymyksiä? Komissio sitten. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja Solvitista. Onnistumisaste tapausten ratkaisemiseksi on noin 80 prosenttia ja jäljelle jäävät 20 prosenttia tapauksista ovat usein tällaisia rakenteellisia kysymyksiä, mahdollisia EU-lainsäädännön rikkomuksia, joissa tarvitaan jatkotoimia. Nyt pyritään siis vahvistamaan solvitia ja komissio pyrkii puuttumaan niihin kysymyksiin, joita ei solvitin kautta ole saatu ratkaistua niin, että se tutkii muita mahdollisia toimintatapoja ratkaista kysymyksiä myös jäsenvaltioiden kanssa. solvit keskukset ja komissio käyvät vuoropuhelua havaitakseen, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä entistä paremmin tilanteeseen puuttumiseksi tai tarpeen vaatisi jopa mukauttaa lainsäädäntöään. Käydään myös komission yksiköiden välistä vuoropuhelua, joten pyrimme kyllä eri tavoin pureutumaan rakenteellisiin kysymyksiin. Kun sitten katsotaan sitä, miten välineistä saataisiin entistä käyttäjäystävällisempiä, miten ne olisivat entistä paremmin käytettävissä. Tässä kiitän kysymyksestänne ja siitä, että viittasitte linkkiin ja yhteyksiin eri palveluihin. Me työstämme tällaista kaskadi-lähestymistapaa ensin yritysten ja kansalaisten puoleen käännytään sinun Euroopan neuvontaportaalin kautta, ja jos sieltä ei löydy, löydy ratkaisua perusoikeuksista, silloin voi käyttää sitten New Europe advice verkosta jos kyseessä on monimutkaisempi kysymys. Ja sitten lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Solvit-verkoston puoleen. Pyrimme virtaviivaistamaan lähestymistapaa entisestään – niin että varmistettaisiin se, että kansalaiset ja yritykset kääntyvät ensin Europe Advice neuvontaverkoston puolelle ja siitä sitten muille tahoille tarpeen vaatiessa. Usein Europe Advice voi antaa tarpeellisen tiedon. Ja me todella pyrimme tekemään välineistä entistä käyttäjäystävällisempiä yrityksille ja kansalaisille. Entä sitten näkyvyys suuren yleisön joukossa? Kovasti on tehty työtä välineiden edistämiseksi. Uusin viestintäteknologioin, Europe-portaalin välityksellä, hakukoneiden optimoinnin kautta ja niin edelleen. Kun kansalaisella on kysymys, hän voi esittää sen vaikkapa Googlen, Googlen kautta tai jonkin toisen verkoston kautta ja sitten hän ohjataan automaattisesti sinun Eurooppa-portaaliin. Tämä on ollut aika tehokasta, koska olemme havainneet että vierailut Yo Europe-portaalissa ovat jatkuvasti kasvaneet. Vierailuja on nyt yli miljoona kuussa, eli yli 12 miljoonaa vierailua vuodessa. Hakukoneiden optimisointi, optimointi on ollut myös tehokasta. Toimimme Facebookissa, muualla sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä. Ja hiljattain järjestimme myös chatin, joka koski ammattipätevyyksiä. Mukana oli jo Europe-portaali ja siihen liittyviä asiantuntijoita. Ja tämä oli suuri menestys. Chattiin osallistui tuhansia ihmisiä ja välillisesti sitten vieläkin suurempi määrä Eli kyllä ponnistuksia, ponnisteluita on tehty välineiden tehokkaampaan käyttöön saamiseksi kansalaisten ja yritysten kesken. Meillä on tiettyjä kohderyhmiäkin, tiettyjä sidosryhmiä jäsenvaltioissa esimerkiksi erilaisia järjestöjä ja niin edelleen. Niiden kautta tiedotetaan asioista, järjestetään esitelmiä ja muuta tiedotustoimintaa. Sitten laajempi julkinen yleisö. Uskomme, että Facebook ja sosiaalinen media – johtavat sitten näiden välineiden parempaan käyttöön. I was looking at your um, traffic lights of different countries. Ja sitten tuollaiset liikennevalojärjestelmät jäsenvaltiossa kaikkien välineiden osalta, ainoastaan sinun Eurooppasi neuvonnan ja solvitin kautta. Ja miten tunnistetaan, että punaista näyttää jossain maassa jollain alalla. Ja jos tunnistetaan tällainen punainen valo, niin mitä silloin tapahtuu, kun jotkut punaiset alat tuntuvat olevan vuodesta toiseen punaisella? Ja miten voimme painostaa tässä mielessä? Thank you, Madam Chair. Indeed, uh... Kiitos puheenjohtaja. Todella edistystä voidaan aina tehdä jäsenvaltioissa. Me valvomme kaikkia sisämarkkinavälineitä, sisämarkkinatulostaulun kautta, kuten sanoitte, on tämä kuva. Liikennevaloista punaisella olevat jäsenvaltiot eivät ole oikein kotitehtäviään hoitaneet ja sitten vihreää valoa saavat ovat työnsä tehneet. Me valvomme tätä ennustan sinun Eurooppasi ja Solvitin osalta, vaan muiden välineiden myös. Me uskomme, että tämä auttaa painostamaan jäsenvaltioita kun tulostaulukko julkaistaan, ja tämän vuoden tulostaulukko saatane melko pian julkaistua, se on nyt kuulemismenettelyssä komissiossa, mutta kun lopullinen sopu saadaan, niin tämä tieto julkaistaan, ja niin kun se julkaistaan jäsenvaltioissa, tunnetaan kyllä tiettyä painetta. Ja näin voidaan tietenkin myös vertailla Ensin lähdetään vuoropuheluun kaikissa tapaamisissa, joita meillä on kyseisten jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Eli nämä verkostot esimerkiksi ovat sellaisia, että komissio järjestää säännönmukaisesti kokouksia. Solvitin osalta tavataan tällaisissa työryhmissä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa pari kertaa vuodessa. Kerran vuodessa Brysselissä ja toinen kerta järjestetään sitten toisessa jäsenvaltiossa aina ja siellä on mahdollisuus tutustua kaikkiin näihin kysymyksiin. Jos siellä on ongelmia, niin voidaan ottaa myös esiin. Sinun Euroopasi neuvontaverkoston osalta. Meillä on myös vuosittaisia neuvosto, anteeksi, verkoston kokouksia. Tämä on mahdollisuus kouluttamiseen ja niin edelleen, mutta myös mahdollisuus ottaa esiin mahdollisia ongelmia. Joten tällaisen vertaispaineen kautta parantaminen saattaisi olla mahdollista. Toki oikein mielellämme tekisimme läheisempää yhteistyötä valiokunnan kanssa, että voisimme tutkia sitä, miten voitaisiin vielä viestiä jäsenvaltojen paremmin. Voisittekaan ehkä olla yhteydessä valiokunnan sihteeristöön siinä, miten valiokunnan työtä voitaisiin käyttää niin, että painostetaan omaa jäsenvaltiota, jos teillä on uusi vuosittainen kertomus ja uusi, uudet liikennevalot tulossa, niin eikö parlamentin kaikille jäsenille pitäisi kertoa tarkkaan, missä jokaisen oma jäsenvaltio on siellä järjestelmässä, että näemme tämän kokonaiskuvan, mutta toisaalta saamme kaikki selkeän briefauksen siitä, mitä tapahtuu omissa jäsenvaltioissamme. Koska me olemme melko hyviä siinä, että valvotaan hallituksen toimintaa, erityisesti jos olemme oppositiopuolueessa myös toisinpäin. Eli huolehdittaisiin sitä, että jäsenvaltioiden tilanne on tuttu parlamentin jäsenillä. Uh, Me tietenkin jatkamme tätä työtä ja valiokunnan sihteeristön kanssa teemme yhteistyötä, jotta voimme järjestää eh, useita, uusia kokouksia ja on hyvin kiinnostavaa, miten tämä jatkuu ja miten voimme painostaa jäsenvaltioita. Kiitos oikein paljon kaikille. Tässä taitaa olla kokouksen loppu. Huomenna kokous alkaa kello puoli kymmeneltä.